So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Sitzung. No niin, hyvät kollegat, tervetuloa iltapäivän kokoukseen. Jäimme esityslistallamme kohtaan 15 ja toivottaisinkin lämpimästi tervetulleeksi komission jäsenen John Dallin terveys- ja elintarviketurvallisuuskysymyksistä vastaava komission jäsen. Tervetuloa myöskin Story, pääjohtaja ja koko teidän tiiminne. Elintarviketurvallisuus on varsin herkkä aihe, niin kuin tiedämme. Yökausiakin on neuvoteltu näistä kysymyksistä ja epä Eh, onnistuttukin uuselintarvikeneuvotteluissa. Toivottavasti sitten muissa asioissa edetään paremmin. Käsittelyssä olevien muiden aiheiden yhteydessä tämä on erittäin tärkeä, vakavasti otettava aihe, niin kuin tiedätte aika selvää on, että valiokunnassamme olisi ehkä hyvä hieman enemmänkin aikaa uhrata näihin kysymyksiin, eli terveyspoliittisen tarkasteluun. Ja nyt sitten tänään tapaamme säännöllisesti jatkuvan vuoropuhelun tiimoilta. On tärkeää kuulla suunnitelmista eri aloilla ja Tämä on siis aiheena tänään ja kiitokset e, todellakin teille hyvä komissaari siitä, että pidätte meitä ajan tasalla. Ja nyt annankin mielellään teille puheenvuoron, jotta voitte näitä tämän päivän ja lähitulevaisuuden tärkeitä kysymyksiä tässä esiin tuoda. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman, honorable members. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, hyvää iltapäivää kaikille. Niin, olen vähän yli vuoden eh, ollut virassani, mutta ensimmäistä kertaa tässä valiokunnassa. Minä hyvin paljon arvostan kaikkea sitä ohjetta ja osallistumista, jota olen saanut eh, tässä vuoden kuluessa teidän valiokunnaltanne. Minä toivon, että yhteistyömme jatkuu samoissa hyvissä merkeissä. Viimeiset 12 kuukautta ovat olleet hyviä terveyskysymysten osalta Euroopan unionissa. Meillä on pitkiä lainsäädäntöprosesseja saatu valmiiksi, kuten elinten luovutus, värnetyt lääkkeet, rajat ylittävät terveyspalvelut ja näin edelleen. Kaikki, kaikki ei ole onnistunut. Nämä uuselintarvikkeet esimerkiksi oli tällainen pettymys. Kun katsomme, minkälaista ohjelmaa komissiolla on täksi vuodeksi ja seuraavaksi vuodeksi 2012, niin kertoisin näistä pääpiirteistä. Meillä on tupakkadirektiivi, joka on suunniteltu 2012 alkupuolelle. Tupakka ei ole samanlainen tuote kuin muut tuotteet. Se on hyvin myrkyllinen ja addiktoiva tuote. Erityisesti täytyy miettiä äh, nuoria eurooppalaisia, jotka tuhoavat terveytensä savuna ilmaan. Yksi kolmesta 15-vuotiaasta tupakoi jo. Sen pitäisi olla tupakan vähemmän houkuttelevaa nuorille ja pitäisi äh, varmistaa se, että kaikki tietävät, minkälaiset terveysvaikutukset sillä on. Minä katson asetusmahdollisuuksia ja säännöstelymahdollisuutta sen suhteen, että voidaan puuttua näihin merkintöihin ja muutkin nikotiinituotteet täytyy ottaa kaikki tähän ottaa mukaan. Olen innostunut niistä askelista, joita monet hallitukset tekevät tämän eteen minulla on tiettyjä asioita, joita haluan tupakkadirektiiviin ensi vuonna. Minä toivon, että teidän valiokuntanne ja koko parlamentti tukee näitä hankkeitani. Meidän täytyy HINI-pandemiasta eh, oppia jotakin ja koordinoinnista. Tämän vuoden loppuun mennessä tulen ehdottaa, ottamaan toimenpiteitä pandemioita varten ja myöskin yhteistyötä EUn tasolla silloin, kun on laajoja uhkia taivaan rannalla. Ja kuulemiset jatkuvat tämän kuun loppuun asti. Aivan kuten te tiedätte, minulla on tarkoitus eh, klinikkadirektiiviä myöskin ehdottaa vuo, klinikkatutkimusta 2012. Monen erilaisia sovelluksia on olemassa ja niitä pitää lisätä vuoteen 2017 menne. Klinikkatutkimus täytyy pitää Euroopassa. Täytyy saada uusinta mahdollista hoitoa potilaille ja tällainen neuvottelupaperi, jossa on yksityiskohtaisia tietoja siitä, kuinka säännöstöä voidaan parantaa. Sellainen paperi on jo laadittu. Tiedon saanti lääkkeistä tasa-arvoisemmin on meille hyvin tärkeä tavoite. Erät potilaat ovat hyvin kiinnostuneita omasta sairaudestaan ja kaikista niistä hoitomahdollisuuksista ja lääkkeistä, joita on olemassa. Minun mielestäni heillä on oikeus tällaiseen tietoon. Lisäksi potilailla täytyy olla saatavilla luotettavaa tietoa. Toimivaltaiset viranomaiset usein toimivat filtterinä markkinoille päästettyjen lääkkeiden ja potilaiden välillä. Komissio on tehnyt uusia ehdotuksia, jotka pitäisi hyväksyä tässä toukokuussa, niin näitä tullaan muuttamaan tarpeen mukaan. Meillä on hyvää lääkkeisiin liittyvää säännöstöä. Kuitenkin sitä pitää vielä parantaa, jotta potilasturvallisuus pysyy korkealla tasolla samalla kun innovaatioita käytetään hyväksi. Komissio ehdottaa uudistusta tähänkin direktiiviin. Pääasioista keskusteltiin viime kuussa innovaatiokeskusteluissa, jotka koskivat lääketieteen alaa, ja parlamenttikin oli siinä osallisena. Tietenkin turvallinen ruoka vaikuttaa, vaikuttaa ihmisen terveyteen, ja näin karja pitää, karjan pitää voida hyvin. Ja uudet hyvinvointistrategiat valmistuvat tämän, tämän vuoden loppuun eläimiä koskien. Meillä täytyy olla tällainen viitekeskusten verkosto Euroopassa ja me olemme todella vakavasti katsomassa näitä ehdotuksia. Lisäksi meillä on harmonisointi- ja täytäntöönpanohankkeita. Kuten valiokunnat tietävät, niin me olemme valmistelemaan eläinterveyslakia – ja ensi, viikolla, ensi vuonna on tulossa tästäkin ehdotus. Tämä tulee perustumaan siihen ajatukseen, että ehkäiseminen on parempaa kuin korjaaminen. Ja tässä eläimet, ympäristö ja ihmiset linkittyvät yhteen. 2010 on eläinten siirtämisestä tehty sopimuksia ja tämä myöskin tämä lemmikkieläinsäädöstö on uusiutumassa. Me olemme katsomassa eläinlääketieteen lainsäädäntöä myöskin tarkoituksena te- tehdä ehdotus vuonna 2012, jotta luotettavuus paranisi si- siinäkin, silläkin sektorilla. Sitten elintarvikkeet. Meillä täytyy olla yhteinen lähestymistapa, kun asiaa tarkastellaan. Siis eläinlääketieteen tarkastuksia eläin, eläinten osalta ja tuontituotteiden osalta lisätään. Täytyy olla, täytyy olla mahdollisuus kerätä maksuja näiltä toimijoilta, jotka sektorilla toimivat. toimivat. Myöskin sitten terveyteen liittyvät toimet ovat sellaisia, että kaikkia näitä säännöstöjä täytyy panna samalla tavalla täytäntöön. Täytyy olla myöskin siirtymäkauden säännöksiä näiden tarkastusten osalta. Euroopan unioni on bse tauden osalta saanut parempaa lainsäädäntöä. Meillä on nyt vaihe, jossa olemme poistamassa koko sairautta Euroopasta, kun on voimakkaasti toimittu. Täällä on tiekartta ja BSE-toimia tarkennetaan edelleen ilman, että mitenkään kompromettoidaan eläinten tai ihmisten terveyttä. Karjan eh, testaus on asia, joka on parlamentin tarkasteltavana. Me katsomme näitä rehukieltosäännöksiä myöskin uudelleen. Kaikki ne edellytykset, jotka tukevat oikeanlaista valvontaa, niiden täytyy olla kohdallaan ennen kuin mitään tarkistuksia nykyiseen lainsäädäntöön voidaan tehdä. Teillä Dagmar Roth-Berendt oli esittelijänne tässä mietinnössä, joka koskee tätä asiaa. Sitten 2012 työohjelmassa on kasvinterveyssäännöksiä myöskin. On tarkoitus suojella maatalouskasveja ja torjua kasvitauteja. Sitten muutama muu asia, joista komissio on kiinnostunut. Rova Lapage on tehnyt mietinnön näistä asioista, jotka liittyvät geenimuunneltujen kasvien viljelyyn. Katsotaan, täytyy tarkastella sitä, miten geenimuunnellut tuotteet vaikuttavat ihmisten terveyteen. Ja riskianalyysiin liittyen haluaisin todeta, että tässä jätetään jäsenvaltioille mahdollisuus jättää näiden tuotteiden viljely sikseen. On kysymys valinnasta. Nykyinen lainsäädäntö käsittää tiukempia määräyksiä. Me hyväksyimme komissiossa alustavan kertomuksen ja me katsomme, Eh, katsomme niitä tarkistuksia, joita eh, Envikomitea on tehnyt eh, mietintöönsä, koska tässähän on yhteispäätösmenettelyssä syntyvä tämä lopullinen sään, sään, Sitten Rouva Sommerin mietintö, siinäkin olemme pääsemässä loppuvaiheeseen lainsäädäntöprosessissa komissio ja neuvosto tekevät kaikkensa, jotta löydämme kaikkia tyydyttävän ratkaisun. Tällaisia ponnistuksia minä tuen, jotta me saamme ensimmäisessä käsittelyssä tyydyttävän ratkaisun. Siis komissio näistä merkinnöistä tukee parlamentin ensimmäisen käsittelyn tulosta, ja minä uskon, että toisessakin käsittelyssä tilanne on sama. Me tarvitsemme korkean tasosta kuluttajan suojaa ilman, että tuottajille ja teollisuudelle kohtuu, kohtu, koituu kohtuutonta taakkaa. Sitten vielä eräs asia, joka kiinnostaa teidän valiokuntaan ja eräitä jäseniä. Terve ja hyvä vanhenevinen kumppanuus. Tämä on osa EUn 2020 strategiaa. Kumppanuuden tarkoituksena on lisätä terveitä eh, vanhuusvuosia kahdella vuodella 2020 mennessä. Halutaan tukea kestävyyttä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja käyttää uusia innovatiivisia palveluita ja tuotteita. Innovatiiviset palvelut ovat eräs avain onnistumiseen. Kustannustehokkaita keinoja on käytettävissä, jotta me voimme vastata ikääntyvien yhteiskuntiemme haasteisiin. Tällaiseen kumppanuuteen pitää sisältyä paljon asiaa. Täällä oli yli 500 ehdotusta. Terveysjärjestelmien kestävyys on myöskin avainkysymys, kun me elämme ikääntyvässä Euroopassa, jossa budjettikurikin on kova. Terveysjärjestelmien kestävyys on asia, jossa täytyy terveyden edistämiseen ja tautien ja sairauksien ehkäisemiseen kiinnittää enemmän huomiota. Meidän täytyisi myöskin käyttää tehokkaammin hyväksi Eh, niitä resursseja, mitä on, ilman että terveysbudjetit kasvavat. Täytyy käyttää kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita 2020 strategia antaa. Universaalius, laadukkaat eh, palvelut, eh, solidaarisuus ja tasaveroisuus. Yksi hyvä tapa tehdä tätä työtä on se, että kansallisissa uudistus ohjelmissa tähän kiinnitetään huomiota kussakin parlamentissa. Hyvä puheenjohtaja ja hyvät jäsenet, minä toivon, että te olette merkittävässä asemassa tässä työssä ja sillä tavalla, että toimielinten työ on aina hyödyksi meidän kuluttajillemme. Siksi minä teen tiivistä yhteistyötä kanssanne, jotta voi vahvistaa sen, että yhteistyömme tuo parempaa elämänlaatua kaikille kansalaisillemme. Nyt odotan, että kuulen, minkälaisia näkemyksiä teillä on ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Big applause from the committee members. No niin. Nyt kuultiin komissaari John Dallin puhe. Kiitos. Katoitte varsin laajan kirjon erilaisia asioita. Jotkut niistä varsin hankalia, kuten tiedämme. Jotkut toivottavasti sitten vähän helpompia toteuttaa. Tässä on 23 puheenvuoropyyntöä. Melkoinen määrä, kun kelloakin katsoo, eli en voi myöntää enempää kuin kaksi minuuttia per puhuja. Eli puhukaa, mm, esittäkää kysymykset, kommenttinne niin nopsaan kuin vain mahdollista. Eli ensimmäisenä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset komissaari John Dali tästä alustuksesta ja kiitos yhteistyöstä. Tämä on nyt kestänyt noin vuoden verran kuulemisen liittyen totesitte, että aiotte ryhtyä tarttua aloitteisiin, joiden eh, eh, aiheena on riippumattomat potilasjärjestöt, kuinka taata niiden riippumattomuus, riippumattomuus lääkeyhtiöistä. Voimme tukea tässä ilman muuta töitä, jotta asiat hoituvat hyvin potilaan kannalta katsottuna. Olette asiaa jo työstäneet ja olisinkin kysynyt, mihin konkreettisiin askeleisiin ollaan tulevina aikoina menossa. Ja sitten toinen kysymys kysymykseni. Asia, joka kiinnostaa meitä monia. Tämä uusi elintarvike ja kloonausasia, miten tässä aiotaan edetä. On valitettavaa, että sovittelumenettelyssä ei onnistuttu. On eri selityksiä siitä, miksi näin kävi mutta monista asioista kuitenkin oli mahdollista olla yhtä mieltä. Ja komission lokakuinen kertomus, se varmasti edelleen on voimassa. Se ei sisällä pelkästään velvoitteita muihin toimielimiin päin, vaan myöskin julkisuuteen päin ja teollisuuteen päin. Ja kysymys kuuluu, miten jatketaan tästä eteenpäin? Onko mahdollista, että komissio tekee kaksi ehdotusta? Onko jotain aikataulusuunnitelmaa jo olemassa? Miten voidaan jatkaa niistä asioista eteenpäin, joista jo oltiin yhtä mieltä. Everybody, so Linda. Hyvä, tästä eteenpäin samalla linjalla puolitoista minuuttia. Hyvä. Cloning. Haluaisin kysyä kloonauksesta, eli mitä tällä alalla seuraavaksi tapahtuu. Paljon huhuja liittyy jatkuu siitä, että jotakin tapahtuu kosmetiikkadirektiivin osalta ja tässä on paljon loppausta yritysten puolelta. Voisitko kertoa, mitä komissio aikoo tehdä tai ei aio tehdä? Ja sitten tästä hygieniapaketista meillä oli kysymys tästä muutama viikko sitten tai muutama kuukausi sitten ennen joulua ja teimme selväksi, että haluamme pitää tämän tarkistuksen voimassa lihan osalta ja mitä tapahtuukaan komissiossa, niin toivottavasti tämä ei muuta tätä asiaa. Frédéric Ries. Merci, Monsieur le Président. Euh, parmi les nombreux sujets, effectivement. Kiitos puheenjohtaja. Yksi aihe, koska aika on niin lyhyt. Haluaisin kysyä kansalaisten puolesta. En tiedä, ovatko kaikki jäsenet, kollegani kuulleet tästä näistä perinteistä lääkkeistä, jotka ovat kasviperäisiä. Me saamme paljon sähköpostia tästä vetoomuksia ja on kaikenlaisia nettisivustoja ja tästä on puhuttu Facebookista ja niin edelleen. Eli on tällaisia kansalaisaloitteita ja tämä liittyy näihin perinteisiin lääkkeisiin, jotka ovat kasviperäisiä ja jotka näiden pe- mielien perusteella kieltäisi sen, että monet tuhannet äh, kansalaiset eivät pääse siis käsiksi näihin lääkkeisiin. Haluaisin tietää, että millä tavalla komissio voisi vastata tähän huolenaiheeseen, joka on, siis kun kyse on näistä lääkkeistä, nämä, nämä tämä on erittäin monimutkainen nämä säännöt, jotka liittyvät näihin sää, lääkkeisiin. Eli kuinka te reagoitte tähän asiaan, koska puhun nyt siis kansalaisten puolesta ja tällä alalla on paljon aktiivisia yrityksiä. Eli komis- meillä pitää, meidän pitää tehdä paljon töitä, jotta voimme vakuuttaa kaikille kansalaisille, jotka näitä lääkkeitä täyttä, käyttävät. Thank you. Um, short question. Lyhyt kysymys. Omassa vaalipiirissäni on hyviä ohjelmia, Life Plus-ohjelman mukaisia, ja komission jäsen sanoisi, että aiotaan eh, eh, rahoittaa myöskin näitä tämän tyyppisiä innovatiivisia hankkeita. Kysyisin, minkä tyyppistä välineistä tällöin on kyse ja miten eh, on mahdollista saada näihin sitten rahoitusta yksityiseltä sektorilta myöskin. Satu Hassi. Kiitokset. Satu Hassi, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Myös minä olen erittäin kiinnostunut kuulemaan komission suunnitelmista näissä uusio, uuselintarvikkeiden alalla. Se, ja mitkä ovat teidän suunnitelmat ja seuraavat askeleet? Ymmärsinkö oikein, että nykyisen lainsäädännön puitteissa pitää olla ainakin tällainen markkinoita edeltävä lupa ennen kuin mitään kloonatuista enemmistä eläimistä voidaan myydä kuluttajille. Ja toinen aihe liittyy narkolepsiaan ja sikainfluenssarokotuksiin. On ainakin kolme maata, Suomi, Ruotsi ja Ranska, jotka ovat huomanneet, että narkolepsia-tapaukset ovat lisääntyneet lasten keskuudessa sen jälkeen, kun sikainfluenssarokotuksia ryhdyttiin antamaan. Minä olen hieman hämmentynyt tässä komission roolin suhteen, koska komissio, komission pitäisi olla riskinhallitsija tällä alalla. Euroopan lääkevirasto antaa oman lausuntonsa tästä luvasta, mutta komissio tekee päätöksiä näissä lupa-asioissa. Ja tähän mennessä komissio ei ole antanut uutta päätöstä näistä rokotuksista, vaikka esimerkiksi Suomessa lopetettiin rokotusten anto välittömästi, kun nämä narkolepsiatapaukset tulivat julkisuuteen. Obrigada, Presidente. Eh, obrigada, Comissário, também por ter vindo aqui apresentar. Kiitoksia, komissaari siitä, että olette tulleet tänne paikalle ja kertomaan siitä, minkälaisia suunnitelmia komissiolla on vuodelle 2012. Eräät kysymykseni tulivat jo esiin, mutta nyt minä haluaisin komissaarilta kysyä, että on seuraava. Hän ei kertoi viime vuoden tärkeistä direktiiveistä ja hankkeista, mutta se mitä minä haluaisin tietää on, että mitä te aiotte tehdä seurataksenne eräitä asioita, ei sellaisia, mitkä ovat yhteispäätösmenettelyssä, vaan niissä asioissa, missä parlamentti on ollut aktiivinen ja tehnyt esimerkiksi päätöslauselmia. Vaikka tämä oma aloite mietintö Alzheimer-taudista. Miten te otatte omalla ne parlamentin aloitteet huomioon? Thank you. François Grostet. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Kiitos komissaari. Erityisesti olen kiinnost, olette kiinnostuneet vuodesta 2012. Tämä on kiinnostavaa. Meillä on tärkeitä aiheita. Haluaisin kysyä eräästä asiasta, stressitesteistä, jotka liittyvät välittäjiin ja, ja tieto, potilaiden tiedottamiseen. Te puhuitte tai te esititte ehdotuksen, joka liittyy näihin stressitesteihin. Te haluatte, että meillä olisi enemmän avoimuutta ja että aloitettaisiin näiden lääkkeiden poisto markkinoilta, mutta kuinka tämä ehdotus sitten toteutetaan käytännössä, eli minkälaisia lainsäädäntötoimenpiteitä te aiotte tehdä ja missä tilanteessa te olette tässä asiassa. Ehdotuksia odotetaan toukokuulle ja tämä on erittäin tärkeää, että me tiedämme sen, mitä te aiotte meille sanoa ja että voisitteko te kertoa, että milloin te teette tästä ehdotuksesta julkisen. Commissioner, you've, you've stated off niin usein toteatte, että eläinten hyvinvointi on lähellä sydäntänne. Ja sitten Euroopan unionillahan on tiekartta eläinten hyvinvoinnista. Tarkoittaisiko tämä sitä, että voitaisiin saada konkreettisia ehdotuksia ja lainsäädäntöaloitteita? En tiedä, näyttää siltä, että mitään konkreettista ei ole tapahtunut ja kysyisin, miltä jatko näyttää. Tuleeko teiltä minkäänlaisia ehdotuksia tämän vuoden puolella? Ja sitten eläinkuljetuksista vuonna 2005 komissaari Capriano totesi, että uutta lainsäädäntöä tullaan eh, hänen kautensa eh, aikana vielä esittämään ja hänen seuraajansa eh, lupasi pistää tästä sitoumuksesta kiinni, mutta mitään ei kuitenkaan saatu aikaan. No varmasti toteatte, että tarvitaan vaikutusten arviointia, tarvitaan lisäraportointia, mutta Kyllä, varmasti näiden pohjalta huomaa, että eh, tarvitaan ehdotuksia, tarvitaan nyt, ei tarvitse enää odotella lisäraportteja, jotta saadaan asiat valmiiksi niin pian kuin mahdollista. Kiitos. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari Dalli. Minun kysymykseni liittyvät näihin eläinten terveysasioihin. Te sanoitte, että ensi viikolla teiltä on tulossa uutta ajatusta tähän ja puhuitte siitä, että ennaltaehkäisy on parempi kuin terveyden parantaminen. Te haluatte parantaa lääkkeiden saatavuutta ja Miten sitten eläinlääkinnässä antibioottien käyttö? Sehän on hyvin suuri ongelma. Ihmiset saavat resistenttejä kantoja, koska hyvin paljon maataloudessa tällaisia antibiootteja käytetään. Oletteko te halukas nyt sitten Euroopan tasolla laatimaan tiukemmat säännöt eläinten antibioottien käytölle? Very much. Uh, then uh, the next one. Ja seuraavana Theodoros Kylakakis, olkaa hyvä. Um, commissioner, thank you for your... Kiitokset esityksestänne, hyvä komissaari. Niin, hyvä, että sain nyt puheenvuoron, koska olisin tästä antibioottiasiasta halunnut jatkaa. 400 000 potilasta kärsii näistä jotka liittyvät antibioottiresistenteihin. Antibiootteja on käytetty liikaa ei pelkästään eläinten hoidossa, vaan myöskin ihmisten hoidossa varsin monessa jäsenmaassa ja myös jäsenmaiden ulkopuolella, EUn ulkopuolella siis. Eikä ole riittävää tutkimusta uusista antibiooteista. Tilanne jatkuvasti tuntuu heikkenevän eh, joka vuosi emmekä voi sulkea pois eh, mahdollisuutta eh, nyt sitä, että Fukushiman tyyppinen onnettomuus tapahtui. Eli voi tapahtua asioita meidän elinaikanamme, joita emme olisi uskonut ja uskaltanut kuvitellakaan. No, subsidiariteettiperiaate tietysti tässä tulee mainita, mutta sitten myöskin artikla 168 perustamissopimuksessa siinä todetaan, että rajat ylittävät terveysongelmat on asia, jotka voidaan hoitaa myöskin EU-tasolla. Ja kysyisin, mitä mieltä te tähän asiaan olette? Rotberet seuraavana, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa komissaarille tähän viime, meidän viimeiset kokoukset olivat hieman synkkiä, joten yritämme nyt uudella alulla. Haluaisin kysyä siitä, että mitä te aiotte tehdä nyt ja haluaisin mahdollisimman konkreettisen vastauksen. Ehdotatteko uutta lainsäädäntöä uuselintarvikkeille vai uuselintarvikkeille ja kloonaukselle yhdessä, vai onko teillä joku ehdotus kloonauksesta, ja jos vastaus on ei, niin haluaisin tietää miksi ei, ja haluaisin tietää kaikista näistä jäljitettävyysmahdollisuudesta, mikä liittyy näihin siemeniin ja muihin. Eli ehdotatteko jotakin tästä ja ehdotatteko jotakin edes näistä merkintäasioista, jo ö, elintarvikkeiden alalla. Olen erittäin nopea, koska puhun englantia enkä puhu omaa äidinkieltäni, niin voisin palata vielä tähän kosmetiikkalainsäädäntöön, josta tässä jo viitattiin aikaisemmin. Tähän on paljon ärsyntymistä ja viime tarkist tarkistus on sitova tarkistus, joten haluaisin tietää, että tässä ei ole mitään porsanreikiä, vaan että me pysymme näissä aikarajoissa, joita tälle meillä on asetettu. On the time. Good. Kiitos, pysytte puheajassakin. Ja seuraavana sitten Korille Vaas, olkaa hyvä. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Minä olen samaa mieltä kuin Dagmar, mitä tulee tähän kloonaukseen ja tähän kiireellisyyteen. Tässä on ollut monenlaista huolta Euroopassa. Kuluttajat ovat huolissaan, kun he eivät tiedä, käyttävätkö he kloonattua lihaa vai eivät. Meillä on todellakin nyt kiire, jotta tämä tilanne selvenisi. Mitä sitten tulee geenimuunneltuihin kasveihin, niin on hyvä, että komissaari on tässä käytettävissämme, kun me keskustelemme asiasta ja yritämme saada mahdollisimman hyvän lopputuloksen syntymään. Haluaisin todeta, että EFSA ei mitenkään aseteta kyseenalaiseksi, mutta lisäarvioita tehdään näistä ympäristövaikutuksista, jotka liittyvät kasvinsuojeluaineisiin. Tarvitaan suuntaviivoja sekä terveydelle että ympäristölle. Ja näitä pitäisi myös viedä eteenpäin nyt geenimuunneltujen organismienkin kohdalla. Miten me pääsemme eteenpäin ja mitä Comparative Safety Assessmentille, mitä te sille ajattelitte tehdä? Pitää uudistaa näitä asiantuntijamenettelyitä ja poistaa eturistiriitoja. Ja meillä täytyy olla tieteellinen näkemys hyvin esillä, jotta jotta me voimme luottaa niihin organismeihin, joita meillä on. Merci beaucoup. Sirpa Pietikäinen. Sirpa Pietikäinen seuraavana. Olkaa hyvä. Uh, first of all, I... Kiitos ihan ensinnäkin. Haluaisin tukea kollegoitani tässä uuselintarvikeasiassa ja kloonausasiassa asiassa ja jäljitettävyydessä ja mikä on siis aikataulu, jota te suunnittelette tälle alalle? tämä on erittäin kiireellinen asia. Sitten toinen kysymys olisi se, että onko teillä jotakin suunnitelmia liikkua eteenpäin tässä eurooppalaisessa lääke, lääke reseptiasiassa. Ja sitten toinen kysymys, joka liittyy eläin äh, terveyslainsäädäntö, mikä on aikatauluinen, aiotteko esittää rekisterin näille eläimille? Kiitos. Kristin seuraavana. Thank you very much. Kiitos. Kiitokset komissaari, että pääsitte paikalle. Olisi viittaisin tähän päätöslauselmaan viime viikolta TH-vaade, äh, äh, kiistanalainen asia. Emme saaneet äh, riittävää enemmistöä tämän estämiseksi ja tämä nosti esiin sen yleisongelman, kuinka mainostaa ja käyttää näitä vaateita. Ja minulla on tästä Kopiokin, mutta olisin nyt kysynyt, mitä aiotte tehdä, jotta EU-lainsäädäntö huomioi lapset ja heidän vanhempansa riittävän hyvin? Varsin monet asiat, esimerkiksi elintarvikkeet ehdottaminen, ne resurssit, joita eh, laitetaan loppaukseen näissä asioissa on melkoinen asia, eivätkä kansalaisjärjestöt pysty taistelemaan tätä vastaan. Ja kysyisin, mitä te aiotte tehdä sen eteen, että EU-lainsäädäntö huomioi myöskin lasten edut, eikä välttämättä ainoastaan valmistajien teollisuuden etuja. Perello. Andrés Perello, seuraavana, olkaa hyvä. Gracias, señor comisario. Como ya se han formulado... Kiitos eh, puheenjohtaja, kiitos komissaari kollegat esittivät ne kysymykset, joita minäkin haluais, halusin esittää. Vain lisäkysymys ja mitä, mitä tulee lääkevirastoon, niin minun mielestäni hallinto neuvosto ja sen jäsenet eh, voivat olla ehdolla tehtävänsä en tiedä, pitäisikö tässä olla jonkinlaisia avoimuustandardeja, jotta ei tämän tyyppisiä tilanteita pääsisi syntymään, ettei aina valittaisi kollegat kollegojen joukosta. Joo, yeah, okei. Okay. No niin, tässä otetaan vielä muutkin puheenvuoropyynnöt ja sitten voitte yhdessä kaikkiin vastata. Kristian Busari seuraavana, olkaa hyvä. Thank you very much. I'd Kiitos. Haluaisin... Commissioner Dali for his commitment and... Kiitos. Haluaisin ensinnäkin kommitella, onnitella komissaaria. Hän on ollut aktiivinen myös kuluttaja asiassa eikä ainoastaan terveysasioissa. Minusta, minulla on kaksi kysymystä. Ihan ensimmäinen kysymys, sen esittikin jo kollegani, mutta haluaisin enemmän yksityiskohtia näistä tarttuvista taudeista niihin liittyvään, liittyvästä aloitteesta. On erittäin tärkeää puuttua näihin rajat ylittäviin uhkiin. Ja tiedän, että tämä on teidän ohjelmassanne, että ehkä voisitte antaa tästä yksityiskohtia. Sitten haluan onnitella teitä siitä, että päätitte tarkistaa tätä kliinisten kokeisiin liittyvää direktiiviä. Tämä on erittäin tärkeä asia ja sitä pitää tukea. Ja sitten joissakin jäsenvaltioissa kliiniset testit ja kokeet toimivat hyvin, mutta pääasiallinen ongelma on se, joka liittyy monikansallisiin kokeisiin. Ensinnäkin lupa- ja arviointimenettelyt ja hallinnollinen taakka on ongelma. Eli mitä te ehdotatte, jotta tämä ala voitaisiin, jotta tätä alaa voitaisiin parantaa? Ja lausunto, luonnos Inko valiokunnalta on laadittu ja kollegani olivat tästä myös kiinnostuneita. Eli kuinka te näette, että tämä ongelma voitaisiin ratkaista tämän direktiivin puitteissa, jota ei ole vielä hyväksytty? Kiitos. Kiitos. eu mycket. Kiitos. EUssahan on kielto myydä kalaa, jossa on liian korkeat dinoksiiniarvot, mutta Suomella ja Ruotsilla on tähän poikkeus. Ja meillä on oikeus myydä siis tällaista kalaa, joka on pyydetty Itämerestä. No hiljattain Ruotsin hallitus on halunnut pidentää tätä poikkeuslupaa ja komissio on sen hyväksynyt. Mutta tähän poikkeukseen liittyy kaksi edellytystä – ehtoa. Eli siis eh, kuluttajia pitää informoida siitä, että mahdollisesti he saavat eh, liikaa dioksiinia. Minun ei pidä kertoa tai tarvitse tässä kertoa siitä, kuinka vaarallista dioksiini on, eikä myöskään kertoa komissiolle sitä, että vaikka tämä on ollut tiedossa jo vuosikymmeniä, niin monet lapset saavat aivan liikaa dioksiinia. Ja tätä kalaa myöskin viedään ulkomaille monta sataa kiloa oli viikko sitten viety Ranskaan tätä kalaa, jossa on dioksiinia liikaa. Ja miten tässä tulee nyt käymään komission puolelta? Danke. Karl Schlüter and Son. Yes, thank you. Uh, I... Voitko Kovantaa sen, että ei mitään poikkeuksia eh, tai porsareikiä? liity tähän kieltoesitykseen vuoden 2012 osalta. Ja sitten kosmetiikkaan myöskään ei mitään poikkeuksia jatkoja 12.13 takaraja ja sillä siisti. Voitteko vahvistaa nämä takarat? En ymmärrä. Euratomin hyöty tässä, jos eh, nyt äh, elintarvikkeisiin siirtyy säteilyä, niin silloinhan eh, tarvitaan yhteispäätösmenettelyä. lainsäädännöstäkin se, eli tarvittaisiin oikeusperustan muutosta mielestäni. Ja eläinkuljetukset, tiedätte mitä mieltä olemme, emme voi enää odotella. 27 eh, jäsenmaata, ehkä kaikki, poikkeuksena ehkä Malta, loukkaavat näitä sääntöjä. Eli tarvitaan täyttä täytäntöönpanoa ja puututtavaa asiaa niiden osalta, jotka eivät näin tee. Thank you. I don't know whether your son was fully agreeing with you or what was his... <laughs> No niin, en tiedä, voitteko yhtyä tähän, mutta viesti varmasti meni perille. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Vielen dank, herr Präsident, herr Kommissar. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komissaari. Tämä kaksi 2007-2013 strategia on hyvin pantu täytäntöön ja meillä on erittäin hyviä tuloksia. Nyt komissio suunnittelee uutta terveysstrategiaa ja tiedonantoa siitä. Voisitteko katsoa, kertoa vähän minkälainen teksti se on ja minkälaisia ehdotuksia siellä on terveyslakeihin tulossa? Sitten eh, nämä viranomaisvalvonnan kustannukset. Me tiedämme, että että hyvin paljon eroja Euroopassa on. Ja ajattelen, juuri, ajattelen että tässä kilpailu mahdollisesti väärintyy, vääristyy. Meidän pitäisi löytää keinoja poistaa tällaista kilpailun vääristymää. Te sanoitte sitten näistä eläintaudit, miten niiden kohdalla toimitaan. No, miten antibioottiresistentti asia sanotaan, että ovatko eläimet syyllisiä, ihmiset, jotka hoitavat eläimiä syyllisiä. Hyvin nopeasti tästä täytyisi komissiossa tehdä tutkimusta, jotta saamme selvää tietoa ja minkälaisia tarkastuksia lakiin täytyy sijoittaa. Sitten viimeisenä se, te haluatte eh, nämä dioksiinivirrat päästä kontrolloimaan. Keiton Hazenis. Thank you very much. Commissioner... Kiitos komissaari. On paljon skandaaleja EFSassa ja ne ovat syöneet sen uskottavuutta. Ja nämä kaikki tiedetään hyvin. Ja itse olette tässä huoneessa sanonut, että meidän pitää vahvistaa tätä sen asemaa. Vi- vähän aikaa sitten oli uusi skandaali EMEassa e ja tämä, tämä liittyy lääketeollisuuteen ja jotkut kandidaatit ovat mukana tässä, joten tässä on paljon ongelmia tällä, tällä, tässä virastossa, joka päättää meidän terveysasioistamme ja päättää jokapäiväisistä asioista. Eli mitä te aiotte tehdä sille, kuinka te teette tämän, tai saatte tämän viraston toimimaan kunnolla. Ja toinen kysymys liittyy Japaniin. Juuri nyt 12.47 prefektuurista on tehnyt testejä elintarvikkeille ennen kuin niitä lähetetään Eurooppaan kun otetaan huomioon tämän onnettomuuden laajuus, niin haluaisin kysyä näistä testeistä, joita tehdään myös tuotteista, jotka tulevat muista prefektuureista. Ja Vittorio Prodi, viimeinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset komissaari. Olisin nostanut esiin ongelman, joka liittyy resistenttien kanton aiheuttamiin sairauksiin ja mitä komissio on aikonut tehdä tutkimuksen edistämiseksi ja uusien antibioottien kehittelemiseksi. Ja sitten ihan oikein painotitte tupakan haittavaikutuksia – mutta myöskin passiivisesti tämä on mahdollista hengityksen kautta siis. Ja miten olette sitten ajatelleet suhtautua muun tyyppisiin tupakkatuotteisiin esimerkiksi esimerkiksi nuuskan käyttöön liittyen? Ja miten sitten eh, immunijärjestelmä järjestelmää vaikutuksiin on ajateltu puuttua. Onko komissio tätä millään lailla aikonut käsitellä? Äh, niin, jos laittaa siis kielen alle tupakkaa, kysyy tässä Victoria Brodi. No, Ruotsin nuuska-asiahan on kovastikin ollut esillä. Ruotsi valitteli sitä, että mm, tällä tavalla menetelty. No niin, minullakin olisi kysymys. Vuonna 2006 eh, vitamiini- ja mineraalilaki eh, elintarvikkeissa hyväksyttiin ja vuoteen 2009 haluttiin sitten maksimirajat määritellä. Nyt ollaan jo vuoden 2011 alkupuolella, eh, missä mennään ja mitä ongelmia tähän liittyy. No niin, tässä nyt oli tänne kunnon potpuri näitä kysymyksiä. Teillä on hyvät muistiinpanot varmasti ja lyykkä til vaan vastauksiin. Varmasti oli mielenkiintoista kuitenkin teillekin kuulla näitä huolenaiheita, joita jäsenillä on. Eli nyt voitte vapaasti vastata kysymykseen. Olkaa hyvä. Very interesting, um, to... Niin, hyvin kiinnostavaa oli kuunnella näitä näkemyksiä. Ja voin vakuuttaa teille, että tämän tyyppinen keskustelu auttaa meitä hyvin paljon, kun me etsimme uusia mm, painopistealueita ja tiedämme, mitä parlamentti ajattelee koska me voimme tosiaan tuntea sen parlamentin ajatukset ja minkälaiset painopistealueet teillä on mielessänne. Miten näissä täytäntöönpano pitäisi toimia, niissä, jotka ovat työn alla. Kiitän myös tästä kurista, aika kurista, jonka puheenjohtaja onnistui tässä pitämään. Minä aion tässä kommentoida. Ensinnäkin potilasjärjestöt ja niiden riippumattomuus ja niiden budjetit, miten me toimimme. Meidän täytyy riippumattomuus varmistaa näille järjestöille, mutta myöskin kuluttajajärjestöille. Ja samalla meidän täytyy ylläpitää näitä tiukkoja budjettikuriasioita, jotka ovat tässä nyt vastassamme. Hyvin suuri ongelma. Aivan kuten olen luvannut, me olemme miettineet mm, tätä, mm, Peterhän tässä muistutti kuulemistilaisuudestani, niin olen kertonut, että me olemme miettimässä uusia tapoja sille, kuinka rahoitusta voidaan potilasjärjestöille kanavoida ilman, että niiden riippumattomuus vaarantuu. On tietenkin olemassa kysymyksiä rahoitusasetuksia, joita meillä on toimielimille olemassa, joita me ryhdymme tarkastelemaan, mutta helppoa tämä ei ole. Jos me haluamme varmistaa sen, että minkäänlaista kaupallisia tukia nämä järjestöt eivät saa, niin silloin meidän täytyy itse niiden budjetirahoitusta vahvistaa. Mutta me yritämme nyt miettiä sitä, kuinka, kuinka tässä voitaisiin toimia ja kuinka voitaisiin jonkinlaista rahoitusta yksityispuolelta järjestää kuitenkin niin, että tässä on valvonta ikään kuin filtteri rahoittajan ja tämän järjestön välillä, eli yhdistämme eri kantoja. No sitten uusi elintarvikkeet ja kloonaus. Tämä on kiireellinen asia minunkin mielestäni. Meidän uskottavuus koko Euroopan unionin ja toimielinten uskottavuus riippuu nyt tästä nopeudesta. Me olemme menettäneet, tai oikeastaan emme hävinneet, mutta me olemme lykänneet uuselintarvikedirektiivin voimaan astumista ja hyväksymistä. Se oli aika hyvä, melko hyvä teksti. Minun mielestäni me emme ole onnistuneet lisäämään kloonausta käsittelevää lainsäädäntöämme mihin suuntaan nyt sitten pitäisi lähteä. Minä haluaisin esittää niin nopeasti kuin mahdollista uuden lainsäädäntöpaketin uuselintarvikkeista. Ja haluaisin myös, kuten sovittelun aikana lupasin, haluaisin tehdä lainsäädäntöehdotuksen myöskin tietyssä määräajassa, josta olemme keskustelleet tässä sovittelun piirissä, siis koskien kloonausta. Me olen ollut jo maatalousvaliokunnassa täällä tänä aamuna ja samalla tavalla puhuin heille. Me nyt siirrymme sellaiseen suuntaan, jossa me löydämme nopean ratkaisun tähän ongelmaan. En halua, että kukaan epäilee, että me yritämme jotenkin kiertää tämän mm, kloonausasian ja puuttua vain uusi elintarvikkeisiin. Meillä on tämä direktiivi, harmi, että se nyt ei ole, ole vielä tullut valmiiksi, mutta tehkäämme nyt sitoumus sen suhteen, että tämä kloonausasia nyt saadaan edistymään. Meidän täytyy siitä puhua ja tehkäämme tätä työtä yhdessä. Minä haluan nimittäin, että asia ratkeaa tämän vuoden loppuun mennessä. Ja haluan mennä hyvin nopeasti eteenpäin tässä asiassa, koska sitä he, kansalaiset odottavat. No sitten kosmetiikkadirektiivi ja nämä muut tämä, täm, tällaiset asiat. Täytyy korostaa sitä, että aikataulut ja siirtymäajat ovat olemassa. Tämän täytyy koskea kaikkea lainsäädäntöä, me valmistamme. Me menetämme uskottavuuden siinä lainsäädännössä, jota me teemme. Eli tämä koskee myös lainsäädäntöä, joka liittyy näihin, näihin kasvipohjaisiin lääkkeisiin. Kasvipohjaiset lääkkeet, haluaisin puhua niistä. Eli tämä on seitsemän vuoden aikavälillä näitä on käsitetty ja kaikki tuottajat, jotka näitä tuottavat, niillä on ollut mahdollisuus rekisteröidä omat tuotteensa. Ja tämä rekisteröintijärjestelmä ja se menetelmä oli, sitä tehtiin kevyemmäksi ja käyttäjäystävällisemmäksi. Ja lainsäädäntö myös esimerkiksi näillä, tällä alalla, perinteisten lääkkeiden alalla, jota on käytetty siis yli 30 vuotta, sitä, se voitiin rekisteröidä ilman mitään, mitään erillisiä arvioita. Ja ongelma tässä on se, että monet tuottajat jälleen kerran viime hetkellä niin heräsivät siihen tosiasian, että ne eivät, he ne eivät olleet rekisteröineet ja ne halusivat siksi aloittaa tai, tai lykätä tai pidentää tätä direktiivin käsittelyä. Eli me olemme menneet eteenpäin ja ensimmäinen huhtikuuta oli määräaika ja näin tämä asia pitäisikin olla. Mitä sitten tulee kosmetiikka-alaan, niin me annamme sitä, mitä meidän lainsäädäntö sanoo meidän, tai käskee meidän antaa. Eli lainsäädännössä on jo testikielto, kuten tiedätte, se on voimassa. Sitten on myös markkinointikielto tämä muutaman kuukauden sisällä. Mutta komissio on, komissiolta on pyydetty parlamentin taholta, te, että komissio tekisi raportin asian tilasta tästä testi prosessista ja että se kertoisi parlamentille ja neuvostolle, että mikä on tila näillä vaihtoehtoisille toimille, joita on löydetty. Ja tällä hetkellä me työstämme tätä asiaa ja me tuotamme tämän selonteon lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ja tietysti tämä on sellainen asia, jonka me esittelemme sitten parlamentille ja neuvostolle arvioitavaksi. Olen pyytänyt kaksi kertaa neuvostossa, että ei, määräaikaa ei pidennettäisi. Mutta jälleen kerran minun pitää kertoa teille huolenaiheeni. Minä olen myös kysynyt ja pyytänyt, että neuvosto antaisi minulle tietoa tästä, tästä tämän asetuksen tilasta ja olen jo toistanut tämän pyynnön kaksi kertaa tänä vuonna, mutta toistaiseksi kahdeksan maata ei vieläkään ole antanut meille tietoja tästä, mikä on siis tämän yhteensopivuuden tila. Ja agrivaliokunnassa, kuten tiedätte, minua pommitettiin ja minulta kysyttiin, että mikä on minun suunnitelma B, mutta minulla ei ole suunnitelmaa C, D, E, F. Mikä suunnitelma meillä onkin, niin sen pitää perustua tosiasioihin ja sen pitää perustua siihen todellisuuden, mitä, mikä meillä täällä Euroopassa on. Me tiedämme, että voisi olla mahdollisuus, että 85 miljoonaa munaa päivässä – ei ole yhteensopiva tämän asetuksen kanssa. 85 miljoonaa munaa päivässä, joilla on markkinat, jotka kulutetaan ja jotka tuotetaan sellaisista kanoista, jotka syövät rehua, niin tämä, tämä vaikutukset, sen päätöksen vaikutukset ovat laajat ja ne voivat siis todella olla laajat. Ja toisaalta kuitenkin meillä pitää olla semmoinen peruskonsepti, että ne maat ja viljelijät, jotka ovat, ö, tu, ovat vastanneet näihin vaatimuksiin, niin niiden ei pitäisi kärsiä. Eli se, mitä minä teen tällä hetkellä, on se, että yritän saada kasaan viimeiset tiedot, jotta me voimme saada kokonaiskuvan ja voimme nähdä ne vaikutukset, joita näillä meidän eh, tekemillä päätöksillämme on. Ja sitten tulen taas luoksenne ja kerron nämä ehdotukset, jotka, mitkä meidän pitäisi sitten laittaa eteenpäin. Narkolepsiasta. Tällä hetkellä Meille on ilmoitettu näistä tuloksista, erityisesti Ruotsista ja Suomesta. Ja Ranskassa myös on ollut joitakin tapauksia. Ja me olemme pyytäneet ECDCltä arviointia tästä tapauksesta ja tätä tutkitaan tällä hetkellä. Eli Meillä on nämä kaksi järjestöä, jotka työskentelevät tämän asian parissa ja me odotamme niiden tuloksia. Mitä sitten tulee välittäjiin? Mediaattori on ongelma, joka liittyy kansalliseen toimivaltuuksiin ja viranomaisten toimivaltuuksiin. Tämä on sellainen tarina, jota olen seurannut paljon. Ja viime neuvostokokouksessa tästä keskusteltiin Ranskan ministerin kanssa, joka esitti tämän Ranskan tilanteen meille neuvostossa. Kun kuulin tästä mediaattorista, niin annoin ohjeet minun osastoilleni, että pitäisi tehdä stressitestit näistä lääkevalvontalainsäädännöstä. Ja tämä lääkevalvonta lainsäädäntö, jos se olisi paikallaan, niin mediatori, tämä, siis me olemme analysoineet tämän tilanteen ja me olemme löytäneet kolme asiaa, jotka pitää korjata. Eli on uusi lainsäädäntö, jonka me olemme juuri hyväksyneet, ja se on jo operatiivinenkin luulisin. Ja meillä on kolme asiaa, joka meidän pitää, jotka meidän pitää korjata. Ensinnäkin meidän pitää taata, että meillä on aina eurooppalainen menettely, jos kansallisesti vetäydytään tästä hankkeesta. Eli tämän pitää olla voimassa koko ajan. Toisekseen meillä pitää olla vaatimus teollisuuden alalle, että niiden pitää julista syy vetäytymiseen. Mediaattorin ongelma oli se, että monet maat vetäytyivät vapaaehtoisesti. Ja me pyydämme nyt, että lainsäädännössä otettaisiin mukaan tämä vaatimus, siis julistaa se syy, miksi vetäydytään, mikäli vapaaehtoisesti vetäydytään. Ja viimeinen asia on se, että pitäisi julkaista sellaisten lääkkeiden lista, jotka, joille pitää tehdä markkinan jälkeinen valvonta. Eli lääkkeiden lista julkaisu sellaisten lääkkeiden osalta, joille pitää tehdä markkinoiden jälkeinen valvonta. Me uskomme, että tällaisilla muutoksilla me vahvistamme omaa lainsäädäntöämme edelle entisestään ja toivon, että tällainen tällainen asia ei pääse toistumaan. Mitä sitten tulee potilastietoihin, niin me voimme sanoa, että ehdotuksemme on tällä hetkellä työstettävänä komissiossa ja toivottavasti me voimme tavata pian ennen tätä julkaisuajankohtaa. Parlamentti on tehnyt erittäin hyvää työtä tällä alalla ja me olemme erittäin paljon hyvin koordinoituja parlamentin kanssa tässä asiassa. Me, meillä ehdotuksemme ovat hyvin lähellä parlamentin kantaa. Eläinten hyvinvoinnista me teemme ehdotuksia tänä vuonna, joilla pyritään vahvistamaan meidän eläinten hyvinvointia. Ja tähän liittyy myös kuljetus. Selonteko on myöhässä muutamalla kuukaudella, jotta voidaan taata, että me saamme tarpeeksi paljon tietoa erityisistä tutkimuksista, joka tämä tutkimus piti saada 2001 vuoden ensimmäisellä, 2011 vuoden ensimmäisellä puoliskolla valmiiksi. Eli tämä on siis myöskin keskeneräinen työ, jota on, jota on edistetty vahvasti. Mitä sitten tulee antibiootti, antibiootteihin? Meillä on työryhmä ECDCn kanssa ja myös Yhdysvallat osallistuu meidän kanssamme siihen, että tutkimme, mikä on paras tapa edetä antimikrobiasiassa. Tämä on erittäin tärkeä asia meille myöskin. Me kehittelemme uutta strategiaa eh, marraskuuksi 2011 ja olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että me tarvitsemme myös jotakin, eh, jolla pystytään uudelleen voimaannuttamaan tutkimus tällä alalla. Meillä pitää olla vaihtoehtoja tällä antimikrobi eh, lääketieteen alalla. Toisaalta taas meidän pitää olla erittäin tiukkoja siitä, kuinka näitä antimikrobilääkkeitä käytetään, erityisesti lääketieteen alalla. Meidän pitää, meidän pitää olla varovaisia väärinkäyttöä kohdalla, ja erityisesti eläinrehujen tai rokotusten kohdalla. Hygieniapaketista hygienipakettia tarkistetaan yhteispäätösmenettelyllä ja komissio kertomus vuodelta 2009 tämän hygienipaketin täytäntöönpanosta, se osoittaa, että yritysmaailmassa ja auktoriteettien puolelta tästä on, ollaan tyytyväisiä. Tällä pääasiallinen tehtävä on se, että että pyritään yhdenmukaistamaan tiettyjen määritelmien ää, tiettyjä määritelmiä. Sitten meillä on arviointi tästä lihatutkimuksesta joistakin sen elementeistä ja myöskin yleiset menettelyt tästä. Lisäksi olemme samaa mieltä siitä, mitä Linda sanoi, eli vastuu näissä lihatarkastuksissa pitäisi olla julkisilla viranomaisilla. Olemme samaa mieltä tästä. Kysyitte myös äh, äh, terveysaloitteista. Me olemme keskustelleet tästä tänä iltapäivänä omien osastojeni kanssa. Me harkitsemme lainsäädäntöehdotusta tämän vuoden loppuun mennessä. Ja me teemme pakolliseksi sen, että jäsenvaltioiden pitää, tai aiomme ehdottaa, että jäsenvaltioiden pitäisi, pitä, jäsenvaltiolla pitäisi olla valmiussuunnitelma, koska tähän mennessä tämä on ollut vapaaehtoista, joten on erittäin tärkeää, että tästä tehdään pakko. Myöskin terveysturvallisuuskomitea pitäisi muodollistaa. Meillä on ollut muodollinen tai epämuodollinen järjestely viimeisen kymmenen vuoden ajan ja mitä meidän pitäisi oppia näistä kymmenestä vuodesta, se on jo opittu ja nyt tämä pitää muodollistaa tämä komitea. Ja kun puhumme terveysuhista, niin heikoin lenkki tässä on se kokonaissumma. Eli jos meillä on yksi heikko lenkki tässä koko ketjussa, niin se on juuri yhtä vahva kuin koko ketju on, tai yhtä heikko. Eli on tärkeää, että me olemme varovaisia ja me toimimme tässä yhdessä. Lisäksi me laajennamme riskien hallintaa, jotta saamme koordinoidun vastauksen EUn tasolla taattua. tätä riskiarviointia, sen koordinointi on erittäin tärkeää ja se, on, se tapahtuu jäsenvaltioiden tasolla, mutta meidän pitää ryhtyä organisoimaan toimintaamme paremmin tiettyjä uhkia vastaan. Sitten lemmikieläinten rekisteröinnistä. Me emme harkitse tällaista rekisteröintiä, mutta minun pitää muistuttaa teitä, että on olemassa lemmikkipassi, joten olemme siis kattaneet tämän alan. Sitten GMO-kasveista. Ymmärrän, että te olette siis äänestäneet tämä aamuna Lepagein raport- mietinnöstä ja minä otan huomioon nämä, mitä Envi-valiokunnassa tehnyt päätökset. Ja pyritän, yritän saamaan mahdollisimman paljon sidosryhmiä mukaan tähän menettelyyn, tähän lupamenettelyyn, joka me aiomme ehdottaa. Mitä olen tehnyt, kuten tiedätte, olen ottanut nämä ehdotukset huomioon, jotka EFSA antoi muutaman kuukausi sitten, ja olen laittanut ne pöydälle kaikille, jotta kaikki voivat keskustella niistä. Ja minulla on ollut kaksi erittäin hyvää seminaaria jo tämän asian tiimoilta, joissa olemme, on ollut mukana poliitikkoja ja tiedemiehiä ja meillä oli erittäin hyvä keskustelu. Olen tehnyt tämän aikaisemminkin näissä seminaareissa ja me käsittelimme esimerkiksi itsenäisyyttä ja sitä, kuinka valinnat tehdään ja valvontaa ja näiden tietojen saatavuutta kaikille. Sitä käsittelimme myöskin ja luottamuksellisuusasioita käsiteltiin Eli tarvitaan itsenäinen arvio ja me pyrimme saamaan kaikkien panoksen tähän prosessiin. Haluaisin lopettaa tai päät- lopuksi saada sellaisen järjestelmän, jossa kaikki, tai ehkä kaikki, koska se ei ole mahdollista, mutta edes suurin osa olisi mukana ja uskoisi, että me teemme parhaamme, mitä tulee näihin testijärjestelmiin ja niin edelleen. Lisäksi tässä kommentoitiin EFSAa. Meidän pitää olla varovaisia, kun puhumme skandaaleista. Skandaalit ovat kiinnostavia, mutta on asioita, jos ei ihan skandaaleja, niin asioita, joita pitää korjata. Ja voisin antaa teille esimerkin. Jälleen kerran meillä on erittäin huolestuttava tapaus edelliseltä, edelliseltä johtajalta, joka, ja tämä vaikutti minunkin työhön erittäin paljon. Voin avoimesti sanoa tämän. Tämä häiritsi minua ja minä työskentelin omien osastojeni kanssa ja pyrin, mennä, pyrin syvemmälle tähän asiaan, mutta meidän pitää muistaa yksi asia. Nämä järjestöt ovat itsenäisiä. Komissaarina en voi velvoittaa sitä, että näiden järjestöjen hallinnot, siis EMEA ja EFSAn hallinnot, ottaisivat tietyn kannan. Ne ovat itsenäisiä. En voi pakottaa niitä valitsemaan yksi, yksilöä, joka voisi sitten hoitaa tiettyä järjestöä. En voi pakottaa jotakin henkilöä tehtä, te, tähän tehtävään. Se valinta on he, niiden oma. Ja monet päätökset on tehty ja voin sanoa, että emme välttämättä ole samaa mieltä hallinnon tasolla, mutta ne ovat itsenäisiä, niiden pitäisi olla itsenäisiä. Mutta toisaalta taas uskon, että meidän pitää tehdä arviointi näiden järjestöjen hallinnoinnista ja voin kertoa teille, että olen tehnyt jotakin ehdotuksia jo kollegoilleni Safkovic komissaarille, joka käsittelee näitä järjestöjä siitä, että millaisia muutoksia itse haluaisin nähdä näillä järje, näillä järjestöillä, niiden itsenäisyyttä pitäisi vahvistaa ja niiden toimintaa pitäisi vahvistaa, joten toivon, että me liikumme tähän suuntaan ja että tilanne parantuisi. Ma, tässä mainitsin myös kysymys siitä, että kuka on uusi johtaja EMEassa. Ja sanoin, että se on EMEAn tehtävä päättää sitä. On paljon ihmisiä, jotka jotka, jotka on hakeneet tähän tehtävään, ne, he ovat käyneet läpi valintaprosessin ja haastattelut, ja heillä on sitten lopuksi lista, ja he päättävät listalta ehdokkaasta, joten meidän pitää vain nähdä, mitä tässä tapahtuu. Mutta on tiettyjä sääntöjä, eli EMEAlla on tietyt säännöt, ja se, mitä meidän pitää tehdä, meidän pitää taata, että näitä sääntöjä noudatetaan. Jos niitä noudatetaan, vaikka päätös olisikin meidän kannalta huono, niin me emme voi tehdä tälle asialle mitään. Minä en voi käyttää veto-oikeutta siihen päätökseen, joka EMEässä tehdään. Eli me tavallaan painostamme sitä että meidän pitää todella tutkia tätä hallintoa tällaisissa järjestöissä. No sitten kliiniset kokeet, miten niitä voitaisiin parantaa? Niissä on paljon parantamisen varaa. Meillä on direktiivi ja olemme nähneet sen toimivan ja olemme kokeneet myös nämä äh, myönteiset tulokset koska potilasturvallisuus ja äh, kliinisten kokeiden eettisyys on parantunut, mutta toisaalta me tarvitsemme tai me olemme huomanneet myös heikkouksia erityisesti täytäntöönpanossa ja rakenteissa ja siinä, kuinka jotkut tietyt järjestöt, kuinka niillä oli vaikeaa käydä läpi näitä kliinisten kokeiden prosessoja koska lääketeollisuus ei niitä tukenut. Ja jos me voimme keventää näitä, näitä menetelmiä, niin tekisimme varmasti hyvää kaikille. No sitten ydinasiat. Barroso puhui viime viikolla parlamentissa ja ilmoitti, että hän tarkistaa näitä ydintasoja eli niitä, eli missä meidän pitäisi olla tällä hetkellä tässä asiassa. Osa meidän järjestöstämme Chernobylin aikaan oli siis, pitäisikö meidän muuttaa tätä, pitäisikö meidän muuttaa oikeuspohjaa, tästä keskustellaan tällä hetkellä, mutta uskon, että meillä pitää olla asiantuntijuutta ensinnäkin eh, ydinteknologian alalta ja meidän pitää olla tämä tieteellinen panostus tai vaikutus ja meidän pitää olla mukana tässä arviointimenettelyssä ja silloin kun nämä, näin, nä, ja päätöksentekomenettelyssä. Dioksiinit. Uskon, että tämä Saksan tapaus antoi minulle todisteet siitä, että tähän asiaan pitää puuttua. Mitään lainsäädäntöä, jota me teemme, mikä lainsäädäntö ei takaa sitä, etteikö meillä olisi jotakin rikollisia, jotka yrittävät ohittaa järjestelmän, mutta koska silloin kun tämä tapahtuu, niin meidän jäljitettävyysjärjestelmämme toimii. Ja uskon, että tämä pitäisi rohkaista meitä. On tiettyjä muutoksia, joita meidän pitää tehdä. Meidän pitää keskustella näistä Saksan hallituksessa ja myös neuvostossa. Ja me edistymme tällä alalla ja pyrimme täytäntöönpanemaan se, mikä meidän mielestä pitää täytäntöönpanna. Sitten se DHA-väite meillä on parlamentin päätös, jota pitää seurata. Eli näistä väitteistä. Tässä kysymys on se, että onko meillä kansalaiset mukana tässä vai onko, onko tämä yritysten intresseissä. Mutta me pyrimme meillä on ollut pieni määrä kanteita, jotka on hyväksytty. En usko, että EFSAa syytettäisiin siitä, että se taistelee teollisuuden alan puolesta tällä alalla. Tämä ei ole totta. Suurin takapakki, joka me saamme, niin se tulee teollisuuden puolelta. Eli se sanoo, että refsa kieltäytyy tietyistä kanteista. Ja ja meillä on myös teollisuuden ala tässä mukana. Ja ne todellakin taistelevat näiden asioiden puolesta. Mutta myös tässä olemme olleet erittäin vahvoja ja sanoimme, että nämä kanteet on tehty eri pohjalta ja miten tätä sitten ö, tuotetta voidaan markkinoida, niin, niin se on eri asia. Eli Joitakin väitteitä on hyväksytty. En tiedä, voidaanko meitä syyttää siitä, että olemme, olemme hyväksyneet näitä. Meillä on tieteellistä, tieteellinen pohja tälle hyväksynnälle. Enkä näe sitä, että miksi meidän pitäisi arvioida uudelleen tämä väite tai kanne tai ottaa se pois. Sitten vitamiineista me työskennelemme niiden parissa, eli me työskennelemme tämän asian parissa. Kävin äh, Ruotsissa ja tämä asia oli yksi esillä ollessa. Eli poikkeus ja jatko. Ja on ajateltu, että ensi kuussa tästä valiokunnassa päätetään. Ja Ruotsin hallitukselta saimme kuulla, että sillä on koulutusohjelma ja erityisohjelma lapsille ja raskaana oleville naisille mutta totta kai haluamme palautetta. I'm asking if it's uh, Kysyn vain, että onko tämä jokin asia, joka teidän pitää varmistaa, tai pitääkö hallituksen varmistaa tämä, tämä on todistettu kymmenen vuoden ajan, että se ei toimi. Eli mitä aiotte tehdä tämän asian osalta? Thank you so much for... Lämpimät kiitokset komissaari vastauksista niinkin moniin kysymyksiin. Tässä todellakin käytiin hyvää sisällöstä keskustelua. Mielestäni aplodit, var- aplodit äh, varmasti ovat ihan paikalla. Ja me sitten eh, jatkamme yhteistyötä kanssanne ja varmasti eh, ymmärrätte, että tämä on varsin eh, tärkeä asia ja on tärkeää pitää kiinni määräajoista, kun puhutaan lakialoitteista ja myöskin päätösten täytäntöönpanosta. Lämpimät kiitokset vielä kerran. Ja kiitokset koko tiimillenne ja sitten näkemisiin seuraavaan kertaan. Thank you, Joe. <laughs> It's amazing this culture,

We continue with item six. Sitten seuraavana kohta 16 esityslistalla yleispalvelu ja 112 hätänumero. Jose Manuel Fernandez esittelijä, eli annan hänelle puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. 112 hätänumero Euroopan unionissa. Voidaan todeta, että kansalaisemme eivät riittävän hyvin tunne tätä hätänumeroa ainakaan kaikissa jäsenmaissa. Tietysti voidaan myöskin todeta, että kansalaiset mielellään haluaisivat lisätietoa asiasta – vain 26 prosenttia kansalaisista tunnistivat 112 numeron hätänumeroksi ja sellaiseksi, että se käy kaikissa jäsenmaissa. No, jonkin verran tässä on kuitenkin edistytty. Luku on 4 prosenttia parempi kuin aikaisemman tarkastelun yhteydessä vuonna 2008 kaikki eivät tunne olevansa riittävän hyvin tietoisia asiasta ja 96 prosenttia kansalaisista katsoo, että olisi hyvä, jos olisi tällainen yhteinen hätänumero koko EU:ssa. On tärkeää, että yhteinen hätänumero on olemassa. 87 prosenttia kansalaisista katsoo, että kansalliset viranomaiset, niin heidän tulisi nähdä enemmän vaivaa sen asian eteen, että myöskin vammaisille mahdollistetaan tiedonsaanti. Eli tarvitaan uusia toimia, on tietoisuutta lisättävä, tällaisia kampanjoita tarvitaan, ja tämän asian, jonka omassa esityksessäni myöskin esiin tuon. Ja tärkeää olisi, että liikkeelle lähdettäisiin esimerkiksi kouluista. Monissa jäsenmaissa vaikuttaa siltä, ettei ole tehty mitään kouluissa hätänumerokampanjan edistämiseksi. Ja on tärkeää, että nyt koulut otetaan mukaan tähän kampanjaan. ja 11. helmikuutahan on valittu Euroopan hätänumero päiväksi. Ja me tiedämme, että on olemassa Eurooppa 2020 strategia ja todetaan, että äh, monivuotinen äh, rahoituskehys vuosille 2014 2020. Äh, sen siis päättyy vuonna 2020 niin olisi hyvä, että vuoden 2020 loppuun mennessä suurin osa kansalaisista pystyisivät heti hahmottamaan, että 112 on yhteinen hätänumeromme hätänumero, joka on käytössä kaikissa. No, esitän 80 prosenttia siksi, että tämä on sellainen prosenttiosuus, joka uskoakseni on mahdollisuus myöskin saavuttaa, eli se voitaisiin hyvin tavoitteeksi asettaa. Olen tietysti avoin myöskin muille ehdotuksille tämän luvun osalta. Ehdotukset ovat tervetulleita. Mutta minä uskoisin, että tämä 80 prosenttia on sellainen, joka on mahdollisuus saavuttaa. Sitten puheluiden paikannus, se on tärkeä asia myöskin. Ei vain siksi, että saadaan selville se, kuka avunpyynnön esittää ja kuka apua tarvitse, vaan pystytään myöskin sulkemaan pois turhat soitot. Ja jos yhdessä ponnistelemme asian eteen, ja jos saadaan hyvälaatuiset keskukset käsittelemään eh, hätäsoittoja, niin tällöin yhtenä tavoitteena tulee olla myöskin puheluiden hyvä paikantaminen juuri mainitusta syistä. Ja on tärkeää, niin kuin jo totesin, on se, että tähän kattavat palvelut saadaan mukaan. Eli henkilö, jolla on jotain rajoitteita tai vammaa, voidaan tarjota lisätukea, jotta hänellä myöskin on mahdollisuus tämän numeron käyttöön. Ja tämä pääsymahdollisuus kaikille on tärkeä aspekti ja siihen liittyy myöskin kielellisiä seikkoja. Olisi pidettävä huoli siitä, että kieli ei voi olla esteenä avun hakemiselle tai hätänumeroon soittamiselle. Minä olisin sillä kannalla, että että Yksi yksi kaksi olisi mahdollista kääntää toisinpäin. Eli jos ö, katastrofitilanne tai hätätilanne syntyy, niin olisi hyödyllistä, jos sen sijaan, että, ö, että soittaa tähän numeron, olisi olemassa sellainen hätäpalvelu, joka lähettäisi viestin, varoitusviestin tai varoitussoiton ihmisille – jotka voidaan katsoa olevan vaaran alaisia, esimerkiksi maanjäristys, tsunami, ydinonnettomuus tai jossain muussa vakavassa onnettomuustilanteessa. Ja tällöin voisi olla hyödyllistä, jos tällainen käänteinenkin toiminta voisi olla mahdollista. Voitaisiin ehkä ajatella pakolliseksikin sen asettamista. pelastustoimista vastaavat viranomaiset voisivat tällöin mahdollisia tulevia uhreja ajoissa vaarasta varoittaa. Ja tällä tietysti pyrittäisiin ihmishenkiä ja omaisuutta suojelemaan. Eli tässä ehdotukset, joita olen omassa lausunnossani esittänyt. Esitys on tällainen ja e, kommenttinne ovat ilman muuta tervetulleita. Kiitos. Dziękuję koledze Fernandezowi. Do głosu zapisała się, e, zapisali koleżanka Nessa Childers. Kiitoksia. Meillä on nyt täällä puhuja lista. Deetes Hindert ensimmäisenä. Do you mean Nessa Childers? <laughs> yes. Um, yes, I'd like to thank the rapporteur for his opinion. Minä haluaisin kiittää esittelijää tästä lausunnosta. Ja meidän täytyy todellakin julkistaa tämä numero paljon laajempi. Siis mitä, mitä me teemme, jos emme tätä tee? Parlamentaarikot esimerkiksi omissa puheissaan, kun puhuvat tiedotusvälineille, voisivat jotain tehdä. On hyvin tärkeää, että tämä 80 prosentin tavoite on, on saavutettava. Minunkin täytyy sanoa, että minäkään en tiennyt tästä ennen kuin minä tulin parlamenttiin. Minä tietenkin eh, kannustan tätä reverse-ajatusta. Ja haluaisin kiittää esittelijöitä edelleen ja olen iloinen tuloista yhteistyöstä. Dziękuję bardzo koleżance Childers. Pani Adina Kiitokset. Revelehan seuraavana, olkaa hyvä. I'm happy to see that one. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että tämä 112 saa uutta huomiota tässä tänä, tänä lainsäädäntökaudella. Olen itse ollut mukana 2007 vuodesta läht- edistämässä tätä numeron käyttöä sekä eu -ssa että kansallisella tasolla. On parlamentti on parlamentin julistuksissa ja niin edelleen. Me olemme tulleet pitkälle ja olemme saaneet jonkinlaista menestystä, mutta tämä tietoisuus tästä numerosta on vielä melko huonoa. 20 vuotta sen luomisen jälkeen se on vielä tuntematon numero yli 70 prosentille Euroopan kansallisista, eli pitäisi jatkaa tätä työtä. Ensimmäinen huomio haluaisin puhua tästä tiedotusasiasta, joka on erittäin tärkeä. Me yritämme vahvistaa sitä ideaa, joka tässä kohdassa kolme sanotaan. Eli meidän pitäisi muistuttaa jäseniä ja kansalaisia jatkuvasti tästä 112-numeron olemassaolosta ja käytöstä, ja se auttaa, se pitäisi ottaa mukaan koulutus- ja tiedotuskampanjoihin. Tällä tavalla pystytään parantamaan 112-palveluja. Ja jos yksi kolme neljäsosaa kansalaisista ei tiedä tämän numeron olemassaolosta, niin sitä ei ole paljonkaan hyötyä. Tämä on jo yhdeksän vuoden ajan. Sitä on pyritty tiedottamaan kansalaisille, mutta ehkä komission voisi arvioida sitä, että ovatko, täyttävätkö jäsenvaltiot kunnolla omat velvoitteensa. Sitten ää, paikannuksesta. Eli kun tämä paikannuspalvelu voisi olla hyvä silloin, kun äh, ja tällä voidaan pelastaa henkiä. Tämä on myöskin ollut erittäin pitkään työn, alalla, työn alla ja yleispalveludirektiiveissä on tämä otettu huomioon, mutta tässä on erilaisia tasoja eri jäsenvaltioissa siinä, kuinka tätä on täytäntöön pantu. Meidän pitäisi pyytää komissiolta tämä paikallis, paikallis, paikallistamisjärjestelmän seurannasta ja tämä tieto pitäisi saada esille muutamien sekuntien aikana, jotta se olisi arvokasta näille osan puolille. Ja komission pitäisi toimia ja pyytää jäsenvaltioita varmistamaan tämän toimivuuden. Ja viimeinen asia, mitä pitäisi myöskin mainostaa enemmän, on tämä käänteispalvelu. Se on äh, varhainen varoitusjärjestelmä kansalaisille hätätilanteissa ja siihen puututtiin tai sitä työstettiin jo aikaisemmin ja mielestäni meidän pitäisi tukea sitä. Ja tällä tavalla voimme lähettää vahvan merkin että saisimme tämän palvelun mukaan tähän yleispalveludirektiiviin ja sen pitäisi olla monikielinen ja saatavilla kaikille kansalaisille. Kiitos. Kiitokset. Emilian Kavernok seuraavaksi, olkaa hyvä. Ne mikrofoni. Děkuji za zprávu. Aha. Ještě jednou tedy děkuji za udělení slova. Sice... Niin. Kiitos puheenvuorosta, vaikka sitä välttämättä ole pyytänytkään. Haluaisin kiittää esittelijää ja tässä ö, käsittelemme todellakin tärkeää kysymystä ja kieliasia tässä yhteydessä on myöskin tärkeä ei mielestäni riitä, että pääsee läpi soittaessaan hätänumeroon, vaan on tärkeää, että voi myöskin asioida puhelimitse ja näin ollen käyttää omaa kieltä. Kun ajatellaan esimerkiksi matkailijoita, meidänkin maassamme niitä on tuhansia ja he varmasti arvostaisivat sitä, että operaattori osaisi käyttää heidän kieltään. Toisaalta tietoihin pääsy olisi hyvä, jos apua voitaisiin näille esittää. Ja sitten on ajateltava myöskin potilaan oikeuksia rajat ylittävissä tapauksissa. Tässä yhteydessä on tarkasteltu myöskin mahdollisuutta vaihtaa potilastietoja hätätapauksissa. Ja tämä ehkä olisi jälleen yksi sellainen tilaisuus, jossa tämä asia voitaisiin esiin nostaa. Kiitos. Kiitokset. Ja nyt sitten komission edustaja voi saada puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Tärkeitä kysymyksiä nämä kaikki. Komissio pitää tärkeänä sit saatavuutta ja palvelun laatua 112 numerosta puhuttaessa. Ja tähän tavoitteeseen pyrimme pääsemään. Tietysti tietoisuus on myöskin tärkeä asia. Voidaan ajatella muitakin seikkoja, kielikysymyksiä, paikantamiskysymyksiä tässä yhteydessä. Hyvä laatu, mutta jos ihmiset eivät tiedä tällaisen numeron olemassaolosta mitään, niin eivät nämä muutkaan aspektit hyödyksi ole. Eli esitettiin, että komission tulisi eh, pyrkiä näihin tiedotuskampanjoihin. No me kyllä tällä tavalla toimimme ihan säännöllisin väliin. Olemme yhteydessä asiantuntijatasolla jäsenmaihin, käymme keskusteluja eh, eh, komiteoissa jäsenmaiden kanssa, eli pidämme tämän asian kyllä esillä ja olemme sitoutuneet tähän myös tulevaisuudessa. Sitten kysymys siitä, onko tämä riittänyt. No ilmeisestikään ei. Kunnianhimoinen tavoite saavuttaa 80 prosentin raja vuoteen 2020 mennessä. Uskon, että tähän me ilman muuta myöskin voimme pyrkiä. Sitten 1.2 säännöksiä on mukana myöskin asetuksessa ja tässä esimerkiksi paikannus, vammaisten käyttömahdollisuudet, nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka on esiin nostettu. Mutta me omalta osaltamme valvomme varsin tarkkaan sitä, miten uudet vaatimukset käyttöön otetaan jäsenmaissa. Ja niin kuin puitteistossa esitetään vastuu esimerkiksi paikannuskysymyksessä liittyy tai on nimenomaan jäsenmaalla. Me kuitenkin valvomme tilannetta varsin tarkkaan ja lisäharmonisoinnit toimenpiteet ovat mahdollisia ja voidaan esimerkiksi antaa lisäohjeistusta näihin paikannuskysymyksiin, jos se tarvittavaksi katsotaan. Mutta me rohkaisemme kuitenkin jäsenmaita näiden vaatimusten täyttämiseen ja jos tarpeen on, no niin lisätoimenpiteetkin saattavat tulla kyseeseen. Kiitos. Kiitokset komissio. Ja sitten keskustelun päätteeksi käännyn vielä valmistelijan puoleen. Jose Manuel Fernandez, eh, olkaa hyvä, jos haluatte aqui eh, foram dados. Eh, kiitos puheenjohtaja, olen kiitollinen näistä kaikista kommenteista. Olen varma, että me pystymme ottamaan nämä huomioon tässä lausunnossa sen parantamiseksi. meillä on varmasti laaja yhteisymmärrys tässä asiassa ja tämän lausunnon osalta tietysti tein tämä on avoin myös muille ehdokkaille, joita jäsenet voivat haluavat tai voivat halutessaan tehdä. Ja vielä on aikaa tehdä tarkistuksia tähän lausuntoon. Kiitos. Dziękuję bardzo. Mm, Kiitokset herra Fernandes. Ja toteaisin vielä, että tarkistusten jättämisen takaraja on 18. päivä huhtikuuta kello 12. 24. toukokuuta me äänestämme, joko sitten 25. toukokuuta ja täysistunnossa asia on eh, kesäkuussa. Hyvä, ja sitten siirrymme seuraavaan esityslistakohtaan. kohtaan. E, w tej chwili przerwa do godziny 17, dlatego że musimy po... Nyt pidetään taukoa tässä viiteen saakka, koska odottelemme Jutta Haukin saapumista paikalle. Hän, hän on asian valmistelija. Tervetuloa mm, Valtsaani. Tulemme siis käsittelemään vuoden 2012 talousarvioesitystä, mutta kokous jatkuu kello 17.

Rozpoczynamy kolejny punkt programu. Pani sprawozdawczyni. No niin, nyt sitten lyhykäisen tauon jälkeen voimme jatkaa. valmistelija ja myöskin esittelevä saapuneet paikalle. Ja siis nyt ryhdymme käsittelemään esityslistan kohtaa 17. vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudet. Olkaa hyvä, Rouva Baltsaani. Mikrofoni. Cari colleghi. Mm. Talousarvio menettely alkaa olla tärkeässä vaiheessa. Ensi syyskuussa komissio tekee esityksensä vuoden 2012 talousarvioksi ja Euroopan parlamentin tulee tehdä oma kantansa selväksi, varsinkin sen selvittämiseksi, missä halutaan toimia eh, lähikuukausina niin kuin viime vuonna tänäkin vuonna eh, talousarvio viedään läpi yhdessä käsittelyssä ja niinpä kaikkien eh, toimielinten tulee toimia tehokkaasti koko prosessin ajan. Ehdotukseni vuoden 2012 talousarvioksi, johon talousarviovaliokunnan ja täysin kollegat ovat yhtyneet, olisi, että laskettaisiin sitä, eli huomioitaisiin Euroopan <clears throat> ohjausjakso siinä ja pyrittäisiin näin huomioimaan ensimmäinen ohjausjakso, joka nyt on käynnistynyt ensimmäistä kertaa vuonna 2011. Ja se on ensimmäinen koordinaation osoitus jäsenmaiden talousarvioiden osalta ja myöskin uudistusten osalta. Emme saa unohtaa sitä, että kansalliset uudistusohjelmat ovat tärkeä osa tätä ohjausjaksoa. Ja talouden ohjausta myöskin. Ja talousarvion merkitys on tärkeä ja tässä on huomioitava siis uusi talouden ohjausmenettely. Talousarvion tavoitteet on tehtävä selkeiksi, ne on määriteltävä selvästi ja niissä on huomioitava äh, se, miten eri jäsenmaiden politiikkaa pyritään lähentämään. Tämä ei tuo pelkästään eurooppalaista lisäarvoa, vaan on myöskin ainoa järjestely, jolla voidaan todellakin toteuttaa ne sijoitukset, joita ollaan nyt suunnittelemassa Euroopan tasolla. Nämä yhteiset tavoitteet ovat sellaisia, että tarvitaan strategiaa tai on huomioitava 2020 strategia, kunnianhimoisia tavoitteiden on oltava sellaisia, että välittömästi niihin on tartuttava. Aikaa ei saa hukata tyhjiä kohtia tässä kymmenvuotisjaksossa ei saa olla, vaan on toimittava koko ajan, jotta saavutetaan seuraava vuosikymmenen tavoitteet. Ja talousarvioesitys, sen on tarkoitus olla tällainen Eh, jossa pyritään eh, yhteiset tavoitteet huomioimaan strategia 2020 eh, osalta myöskin. Ja tärkeää on, että eri valiokunnissa tämän asian tärkeys huomioidaan. Ja on tärkeää, että ymmärretään, mitä tärkeää seikkaa kulloinkin käsitellään 2020 strategiassa. Ja niinpä olen ollut yhteydessä kaikkiin erityisvaliokuntiin jotta eh, kaikissa ymmärrettäisiin se, miten tärkeää on eh, kiinnittää huomiota talousarviota. Se on eh, asia, joka koskee kaikkia valiokuntia, ei pelkästään talousarviovaliokuntaa. On tärkeää, että sektorikohtaiset prioriteetit määritellään huomenna huolella kunkin toimivaltuusosa-alueen mukaan. Ja tässä pitää pitää 2020 strategia mielessä ilman muuta. Ja kaksi perustavoitetta strategiassa ovat erittäin tärkeitä. Ensinnäkin ympäristö, ilmastokysymykset ja kehityskysymykset. Eli kaksi peruskysymystä, joiden pohjalta on ponnisteltava ja päästävä tulevan vuosikymmenen aikana kovastikin eteenpäin. Ja niinpä olisi hyvä, jos jo heti voitaisiin määritellä se, mitkä toimet, mitkä ohjelmat, jotka kuuluvat tämän valiokunnan valtuuksiin, ovat strategisesti kaikkein tärkeimpiä, jotta niitä voidaan ryhtyä heti työstämään strategian pohjalta. Sitten kun ajatellaan mm, kesäkuuta ja alustavaa, valmistelevaa pilottihankeluettelua. Tämä on varsin herkkä väline, koska tämän myötä talousarviossa voidaan huomioida haasteet ja muutokset, joita ilmenee, ja voidaan ryhtyä uusiin toimiin. Tällaiset herkät välineet ovat myöskin tärkeitä. Ja on tärkeää kiinnittää näihinkin riittävää huomiota. Marginaalit kysymykset on nyt ollaan ohjelmakauden lopussa ja on selvää, että Jutta on tehnyt suuren valiokunnassa äärimmäisen tärkeää työtä ja katsastanut jo tulevaisuuteen. mutta tämä talousarvio on varsin tiukka, ei kovinkaan paljon ole, eli nimenomaan tänä vuonna on erittäin tärkeää, että olemme tarkkoja, huomioimme hyvin prioriteetit ja on tärkeää, että kaikki strategiset prioriteetit hyvin pyritään huomioimaan. Ja pilottihankkeisiin ja valmisteleviin hankkeisiin tulee kiinnittää riittävää huomiota myöskin. Komission ensimmäinen kertomus liittyen tähän talousarvioon osoittaa, että komission Mielestäni on tärkeää, että tosiaan valiokunta käy läpi näitä ja katsoo, miten ne ovat toteuttamiskelpoisia. Eli on tärkeää kiinnittää huomiota näihin kysymyksiin, katsoa mitkä hankkeet ovat toimineet, mitkä eivät, ja lähdetään sitten liikkeelle niistä, jotka, joita on, jo, joihin on jo ryhdytty, jotka ovat hyviksi osoittautuneet. Ja olisikin analysoitava sitä, mitkä ohjelmat ja hankkeet, jotka kuuluvat tämän valiokunnan toimikentään, ovat eh, erittäin tärkeitä strategisesti tarkastellin, jotta eh, talousarviomenettelyssä voidaan ne huomioida kun 20. huhtikuuta jälkeen lähdetään valmistelua talousarviota käsittelemään ja kun lähdetään tarkastelemaan eh, välinettä ja käsittelyä, jota tarvitaan siinä vaiheessa, kun mennään talousarvion lukuihin esittämään tarkistuksia. Kiitos. Dziękuję bardzo koleżance Kiitokset Rouva Balzani. Ja sitten puheenvuoronsa valiokuntamme valmistelija Jutta Hauk. Olkaa hyvä. Kiitos ja kiitoksia Francescalle, että hän tuli tänne paikalle. Minä olen ollut kaksi kertaa vastuussa talousarviosta ja minä tiedän, että se on erittäin rankka työ. Monet valiokunnat, niillä on omia ajatuksiaan ja sitten esittelijän täytyy kaikissa valiokunnissa käydä. Mutta meillä tässä ympäristövaliokunnassa on melko selkeitä näkemyksiä siitä, mitkä meidän painopistealueemme ovat. Ensin sijassa tietenkin ilmastonmuutoksen torjunta. Ja me näemme, että tämä on tällainen rajat ylittävä hanke. Monet asiat tässä kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan ovat sellaisia, että, että ne eivät liity mihinkään tiettyyn yhteen budjettikohtaan, vaan että tämä on tällaista, tällaista monialaista lähestymistapaa vaativa, vaativa toimi. Tässä yleistalousarviossa tämä on mukana ja sitten niissä, niissä budjettikohdissa, jossa näyttää tarkoituksenmukaiselta antaa ilmastonmuutosasioille tilaa, niin näin voidaan tehdä. Meidän Meillä on LIFE välineenä tässä ympäristöpuolella ja LIFE toimii todella hyvin. Komissio on tässä ollut e, hyvin onnistunut LIFEin täytäntöönpanossa. Jäsenvaltiot ja niiden kansalaisjärjestöt ovat ymmärtäneet, kuinka tämä toimii ja tietävät, minkälaisia toimia tarvitaan ja mitkä toimet ovat tärkeitä. Ja minun mielestäni tätä välinettä pitää vielä vahvistaa, ei pelkästään nykyisissä rahoituskehyksissä vuosille 12 ja 13, vaan myöskin sen jälkeen. Tällä tavalla pienemmillä hankkeilla, ei, ei pelkästään suurilla, voimme saada jotakin luonnon monimuotoisuuden puolesta tehtyä. Kestävä matkailu ja sellaiset asiat ovat tärkeitä e, ja juuri siihen tarvitsemme LIFEin jatkoa. Mitä energiatehokkuuteen tulee ja uusiutuviin energialähteisiin, niin se on tietenkin eräs myös käyttämistämme toimista. Me haluamme sen toteutettavaksi. Tietenkin teollisuusvaliokunta on tästä myös vastuussa, ehkä aluekehitysvaliokuntakin, koska onhan tässä käytössä myös kohesiopolitiikan ja rakennepolitiikan välineitä käytettävissä. Mutta uusiutuvat energiavarat ovat yksi meidänkin painopistealueistamme. Mitä sitten vuodesta 2010 olemme tehneet? Meillä ei ole enää toimivaltaa antaa varoja käyttöön näille vähemmän kehittyneille maille. Tämä kuuluu nykyään DG Ecolle. Mutta kuitenkin ilmaston suojelutarkoituksessa toimia on pantava täytäntöön kehitysmaissa. Ja ne kriteerit, joita me olemme laatineet, että ne myöskin täytetään. Pitää olla aivan selvää se, että kaikki mitä me teemme on lisänä siinä, mitä kehityspolitiikassa tehdään. Eli ei minkäänlaista erotusta siitä pitäisi olla, vaan nämä ilmastokriteerit täytyy, täytyy täyttää. Sitten vielä lopuksi me tiedämme, että ympäristösuojelu, ilmaston eh, suojelu, se on yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja myöskin meillä on sitten kannustimia täällä budjetissamme ja sitten toimitaan lainsäädäntö teitse. Jos lainsäädäntöä käytetään, niin silloin täytyy aivan selvää olla, että valvontaa myöskin suoritetaan siitä, miten lainsäädäntö täytäntöön pannaan. Pitää seurata sitä, että rikkomusmenettelyt, joihin komissio on ryhtynyt. Oli monia, tapa, monia tapauksia, mutta yli 400, eli 77 prosenttia rikkomusmenettelystä koski juuri ympäristörikkeitä. Ja nyt voin kysyä, että onnistuuko tämä nyt ympäristöpääosaston miehityksellä. Tiedämme, että joskus komissio on vähän varovainen silloin, kun lisää henkilöstöä pyydetään. Mutta kysyn vain, että nykyisellä pääosastomiehityksellä onko tämä nyt riittävä määrä? Voimmeko sen avulla painostaa jäsenvaltioita täytäntöönpanossa? niin toivon, että komissio voi tähän antaa vastauksen. Tämä kiinnostaa tämä asia minua vain budjettiesittelijänä tässä ympäristövaliokunnassa, mutta minä olen myöskin suuren valiokunnan puheenjohtajana ja ensi viikolla meillä on erityisistunto, jossa me käsittelemme hallinnon kanssa, hallintoon liittyviä kysymyksiä. Ja silloin meidän vain täytyy tämä asia tietää. Tiedän, että ei ole helppoa, kun lisähenkilöstöä pyydetään. Ei se ole mitenkään suosittu aihe. Eräissä maissa ympäristölainsäädäntö on jäänyt vajanaisesti, vaillinaisesti täytäntöönpannuksi. Ja kun me nyt sitten tilannetta seuraaminen eräiden maiden kohdalle on nimenomaan näitä rikkomusmenettelyjä kertynyt. Minun mielestäni olisi hyvä, jos nyt voisitte vastata tähän kysymykseen, mutta jos ei, niin ei, niin ehkä viikon loppuun mennessä kuitenkin. Meillä on Sure-valiokunnan erityis... Ajanteeksi se onkin vasta pääsee sen jälkeen niin kun komissaarin kanssa, hallintoasiasta vastaavan komissaarin kanssa asiasta keskustelen, keskustelemme, niin täytyy tämä vaatimus ottaa esiin. No sitten vielä tässä varjoesittelijöille ja oman valiokunnan jäsenelle vetoomusen puolesta, että olkaamme näiden pilottihankkeiden ja valmistelevien hankkeiden kanssa varovaisia. Kolmas kesäkuuta on tämä määräpäivä. Siihen mennessä hyviä ideoita voidaan toimittaa ja meillä on jo sisäinen aikataulu laadittuna. Me myös tarkastelemme sitä, että kuinka komissio on toiminut niiden asioiden kanssa, joiden joista päätimme viime vuonna näistä pilottihankkeista ja valmistelevista hankkeista. Kollegat, jotka ovat tästä kiinnostuneita ja jotka hyviä ajatuksia tuottavat, niin pyydän eh, heitä, että tulevat budjettivaliokuntaan. Meillä on 10 ja 9, 11 välillä yleinen kuuleminen. Ja Emiliahan on aivan spesialisti tässä – talousarvioasiassa. Voidaan aivan hyvin vielä todeta, että kaikki ovat tervetulleita sydämellisesti budjettivaliokuntaan ja kuuntelemaan, mitä nämä pilottihankkeet ovat ja miten ne voivat vaikuttaa ja miten näitä ajatuksia sitten pitää muotoilla sillä tavalla, että hankkeet otetaan tähän pilottiprojektiin. Kiitokset e, Jutta Hauk. Ja sitten seuraava puhuja, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. continue. Kiitos puheenjohtaja. Jatkan bulgariaksi. Първо бих искал да благодаря на госпожа Хаук за огромната работа. Haluaisin kiittää Roa Haukia tehdystä työstä. Ja haluaisin painottaa samalla sitä, että hän mielestäni myöskin kuuluu johtohahmoihin täällä parlamentissa. Ja todellakin lämpimät kiitokset varjoesittelijänä painottaisin sitä, että aika, joka jää ajatusten vaihdon ja toisaalta tarkistuksen jättämisen väliin, on varsin lyhyt. Ja kysyisinkin näin ollen, olisiko ehkä parempi toimia siten, että komissiolla jäisi enemmän aikaa tarkastusehdotuksille ja asetettaisiin takarajaksi näille syyskuu, kun nyt analysoidaan vuoden 2010 talousarvion tehokkuutta, niin hyvä talousarvion ohjaus tuntuu tärkeältä lähestymistavalta – ja Euroopan komissio varmasti katsoo lukutietoja, ei välttämättä niinkään sitä, miten tavoitteet on saavutettu tai miten asetut varat on hyödynnetty. Ja kun puhutaan talousarviosta vuodelle 2012, voisi olla hyvä, jos ympäristö Valiokunta voisi esittää enemmän varoja esimerkiksi sellaisiin hankkeisiin, joilla CO2-päästöjä pyritään vähentämään ja myöskin energiatehokkuustoimenpiteet, hankkeet, uusiutuvien energialähteiden käyttö ja toisaalta raaka-ainetehokkuus ja se, miten harvinaisiin raaka-ainelähteisiin suhtaudutaan. Katsoisin, että uusiutuvien uutuvia energiamuotoja tulisi enemmän tukea. Ne ovat erittäin tärkeä osa myöskin ympäristövaliokunnan työtä. Sitten kun puhutaan näistä pilottihankkeista, tulemme tekemään omat ehdotuksemme energiatehokkuuteen liittyen ja myöskin kun arvioidaan tärkeitä arvokkaita raaka-aineita. No niin, kiitokset eh, erityisesti Rova Haukille, mutta myöskin muille. Dziękuję Kiitokset jos ei muita puheenvuoropyyntöjä ole, ei näytä olevan. Chciałbym zapytać, czy jest przedstawiciel... Omalta osaltani kysyisin vielä, haluaako komission edustaja ehkä käyttää puheenvuoron? No, personne se manifeste. Ei näytä olevan tarvetta. Esittelijä, haluatteko ehkä vielä sanoa jotain? Niin ehkä vastaus kollegalle kiitokset näistä kommenteista, jotka todellakin liittyvät 2020 strategian ilmastokysymykset, energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet Nämä ovat kaikki avainkohtia 2020-strategiassa. Eh, ja nimenomaan eh, näissä olisi saatava aikaan tärkeitä päätöksiä. Jota Haukin esittämä tarve varvoa myöskin lainsäädännön täytäntöönpano on tärkeä argumentti. Sillä tällä tavallahan lisäarvoa on mahdollisuus saada on muistettava, että on myöskin kansallisia uudistusohjelmia olemassa ja tärkeää on, että kansalliset valtiot ja EU pystyvät koordinaatiotoimet hyvin hoitamaan myöskin talousarviosta puhuttaessa ja tärkeää on tällä tavalla pystyä lainsäädäntöä koordinoimaan. Tämä tulee valmisteleviin hankkeisiin ja pilottihankkeisiin ja takaraja tässä kolmas kuudetta. Tämä siksi, että halutaan feedbackia komissiolta Tällä tavalla tällainen eh, väliaikainen määräaika on esitetty. Teknisesti tarkastellenhan nämä toimet ja hankkeet ovat todellisia muutoksia talousarvioon ja niiden virallinen takaraja sitten eh, on syyskuussa. Mutta jotta ollaan varmoja siltä, että ei esitetä määrärahoja, joita sitten ei voida toteuttaa, on ajateltu tehdä ensimmäinen ehdotus komissiolle, jotta saadaan ensimmäiset kommentit sieltä sen ymmärtämiseksi, miten mahdollisesti hioa esitystä, jotta todellakin varojen käyttö konkretisoituu ja tehostuu. Kiitos. Ich möchte das, ja, danke. Ich möchte das letzte nur noch mal unterstreichen. Tätä viimeistä asiaa haluaisin korostaa, että kaikki, mitä me talousarvion kohdalla päätämme ja mitä ei panna täytäntöön, niin se on vain hukattua rahaa. Me emme voi mitenkään vuoden aikana tätä uudelleen kohdentaa, koska tämähän sitten menee takaisin jäsenvaltioiden valtiovarainministeriölle aina vuoden lopussa – silloin emme ole käyttäneet mahdollisuuksiamme hyväksi. Kuten joka vuosi, minä nyt vetoan sen puolesta, että hyvin huolellisesti mietitään, mikä voi olla pilottihanke ja mikä voi olla tällainen valmisteleva hanke. Ehkä mahdollisesti eh, ennen kuin näitä esitetään, näitä hankkeita ja ennen kuin päätös tehdään, niin ehkä niistä voitaisiin komission kanssa jonkun kanssa jopa puhua ja selvittää sitä, että onko sekin täytäntöönpano kelpoinen vai ei. Yksi asia on ainakin selvä. Joka kerta, kun meillä on, on tällainen lainsäädännöllinen pedusta tai oikeusperusta, niin eihän se silloin ole enää pilottihanke. Ne ovat uusia ajatuksia, uusia toimia – jotka me parlamenttina ehdotamme, niin ne täytyy todella olla uusia, koska ei mitään oikeusperustaa tarvitaan. Sehän on taas sitten ohjelmille. Tämä tulee nyt vaikeaksi. Me olemme Euroopan unioni ja meillä on yhä yhdentyneempi tämä lähestymistapa. Meillä on yhä enemmän ja enemmän oikeusperustaa sille, mitä teemme. Mutta varmasti on sellaisia hyviä ajatuksia, jotka voitaisiin talousarvioon ottaa mukaan, mutta eipä nyt tuhlata rahoja. Paljon kiitoksia. Ja tähän vetomuksen varmasti voidaan päättää tämän esityslistakohdan käsittely. Ja nyt sitten vielä ilmoituksena tieto siitä, että 15. kesäkuuta mennessä tulee esittää tarkistusehdotukset ja äänestysvaliokunnassa tapahtuu 8. syyskuuta. Valmistelua menettely pilottihankkeiden osalta. Tämän osalta esitetään 25. Eh, toukokuuta – määräajaksi sille, milloin nämä pilottihankkeet on käsiteltävä. Eli siis 15. kesäkuuta mennessä kello 12 on mahdollisuus jättää tarkistusehdotuksia talousarvioesitykseen. Hyvä. Ja näin on saatukin tämänpäiväisen kokouksen esityslista käsiteltyä. Kohta koordinaattoreiden kokous käynnistyy. Kiitos kaikille.